Right. Jens. Jens. Hyvä. Jens. Jens. Fine. Um... Hyvä. Energiatehokkuus ja Täällä on 67 äänestysselitystä. Varoitan teitä. Tämä kestää pidempään kuin tunnin. Edustaja Jannikki, saatte puheenvuoron minuutti.